Al siguiente punto del orden del día. Sitten esityslistalla seuraava kohta koskee minuutin puheenvuoroja artiklan 163 mukaisesti työjärjestyksessä. Puheenvuoron saa edustaja Stefanik. Kiitos, että saan puheenvuoron. Hyvät naiset ja herrat, rikollisuuden ja terrorismin vastainen taistelu on vakava aihe. Kansalaiset odottavat tehokkaita toimia meiltä. Komissio on tehnyt ehdotuksen tuliaseiden säätelyn tarkastamisesta. EUn tulisi kuitenkin tehdä enemmänkin. Tietyt osat uudessa luonnoksessa ovat sellaisia, että niitä ei voida toteuttaa ja osa puuttuu jopa kansalaisten omistusoikeuksiin. Tarvittaisiin myös parempia yhteenliitäntöjä esimerkiksi kansallisten rekisterien välillä, eikä tulisi rangaista niitä, jotka ovat la- la- lakia noudattavia kansalaisia, lainkuuliaisia kansalaisia. Me emme voi hyväksyä sitä, että nämä uudet toimet lisäisivät laittomien aseiden määrää EU:ssa. Sisämarkkinavaliokunta on keskustellut tästä aiheesta, se on hyvä ja slovakialaiset saivat mahdollisuuden esitellä omia näkökantojaan tässä aiheessa. Ihmisten turvallisuus on ensisijassa. Kiitoksia sitten edustaja Deli. I would like to Kiitos puhemies. Haluaisin onnitella Serbian kansalaisia, jotka hiljattain äänestyksessä osoittivat, että he haluavat maalle eurooppalaista tulevaisuutta. Onnettelisin myös Serbian edistyksellistä puoluetta loistavasta vaalituloksesta. Näin voidaan uudistaa maata ja edistää kansalaisten asemaa lähentyä EU: ta. Unkarilaisena haluan myöskin kiitellä unkarilaisen vähemmistön hu- aseman huolehtimisesta. Viime kuukausien aikana Serbian hallitus on päässyt avaamaan ensimmäisiä lukuja jäsenyysneuvotteluissa. Lisäksi nähdään, että edistystä on tapahtunut alueellisen yhteistyön saralla. Nyt EUn toimielinten on toimittava tehokkaasti. Kehottaisin komissiota neuvostoa – huolehtimaan siitä, että poistetaan esteet, jotka ovat uusien lukujen avaamisen tiellä, esimerkiksi luku 23. Kiitoksia sitten edustaja Busoi. Gracias, señor president. Au trecut deja mai bine de 5 luni de când Serviciul de Protecție a Copilului... Kiitoksia puhemies. Yli viisi kuukautta on kulunut siitä, kun Norjan suojeluviranomaiset ovat kaapanneet viisi lasta yhdeltä perheeltä, jonka isä on romanialainen ja äiti norjalainen, vaikka useat poliitikot ja kansalaisyhteiskunta on asian vedonnut, mitään ei ole tapahtunut käytännössä, tai Norjan käytännöissä ei voida hyväksyä sitä, että tällä vuosisadalla kolme kuukautta vanha lapsi kaapataan omalta perheeltään hallinnollisen päätöksen nojalla, joka sitten kuitenkin kumottiin. Tämän perheen vauva lopulta palautettiin vanhemmille. Ei tällaista voida sietää. Euroopan unionin on paljon vankemmin vastustettava tällaisia ongelmia, jotka liittyvät suhteisiin Norjan kanssa. Caputo. Kiitoksia, edustaja Caputo. Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Hiljattain julkaistiin mustalista, jossa oli Euroopan unionin tuottuja eli tarvikkeita ja tässä olivat mukana kiinalaiset bro, parsakaalit Intiasta, Taila, Taimaasta, Keniasta, Dominikaanista, tasavallasta ja Marokosta tuli tiettyjä asi- elintarvikkeita, joissa oli vaarallisia kemiallisia jäämiä, mykotoksineja, syöpäaiheuttavia aineita ja muita Komission olisi vahvistettava Euroopan unionin ulkorajoilla valvontaa, kun tänne tuodaan elintarvikkeita, jotta voidaan suojella Euroopan kansalaisten terveyttä ja varmistaa, että kaikki, kaikki elintarvikkeet, no, joita täällä myydään, noudattavat sääntöjämme on myös huomioitava vääristyneet kilpailuolosuhteet. Usein hyödyntään sosiaalista pulkomyyntiä ja kierretään ne kasva- ja eläinterveyssääntöjä. Komission on toimittava, jotta julkistetaan ulkomailta tulevat tuontivirrat niin, että kaikki tietäisivät, mitkä yritykset käyttävät varilla ihmisen terveydelle vaarallisia aineita. Kiitoksia edustaja Maria. Kiitos. Niin kuin jo olemme kuulleet, Viime vuosina äh, Enisan roolia on pyritty äh, supistamaan. Sehän sijaitsee Kreetalla. Iraklionissa on vain kymmenen työntekijää tällä hetkellä ja loputyöntekijät toimivat Ateenasta käsin. On käynyt niin, että Enisa halutaan pois Kreikasta tämän kehityksen tuloksena. Tätä me emme kuitenkaan hyväksy. Aiomme tukea hajautettua virastoa Kreetalla. Näin olemme toimineet vuodesta 2012 lähtien. Silloin olin Iraklionista valittuna meppinä parlamentissa. Virasto pysyy Kreetalla siitä huolimatta, Ähm, mitä viime viikolla kuulimme Henisan johdolta ja sen takia en äänestä tästä. Kiitoksia edustaja Jakovic. 312 poljoprivrednih proizvoda koji se proizvode u Europskoj uniji. 1300 maataloustuotetta, jotka tuotetaan EUn alueella, merkitään hyvin ylpeästi maantieteellisillä merkinnöillä – Kyse on miljardeista tuloista maata, maaseutualueilla ja myös suurista vientituloista. Useimmiten vienti suuntautuu Yhdysvaltoihin. Tuotteiden laatu on osa kulttuuriamme, osa tapojamme, ruokailutapojamme mutta samalla nämä tuotteet antavat meille etua globaaleilla markkinoilla. Siksi näitä tuotteita on kehiteltävä edelleen, laajennettava tämän merkinnän soveltamisala ja huolehdittava siitä, että suojataan huippulaatu tuotteemme globaaleilla markkinoilla. Näitä tuotteita on suojeltava myös TTIP-neuvotteluissa, muuten tämä ei hyvää ovat maaseutualueille. Kiitoksia sitten Anderson. Those in the British government and... Ne brittihallituksessa oikeistossa, jotka edustavat Pohjois-Irlantia ja jotka puoltavat äh, jäsenyyden jättämistä kansanäänestyksessä toimis, toimivat vastuuttomasti. Omassa vaalipiirissäni ajatellaan niin, että pohjoisessa me voimme hyötyä kolmeen ja puolen miljardin arvosta EUn tuista. Kolmas sektori, kaikki, kaikkinensa hyötyy EU-jäsenyydestä. on varoiteltu siitä, että talous pohjoisessa supistuisi huomattavasti, jos jäsenyydestä luovutaan. Maatsima Guinness ykkösministerinä on nimenomaan halunnut suoria ulkomaisia investointeja pohjoiseen. Ja täytyy muistaa, että myös maanviljelijät ovat riippuvaisia EUn tuesta. Viljelijämme ovat käyneet pitkän kampanjan, jotta saataisiin oikeudenmukainen pilarin yksi järjestelmä. Britti hallitus ja euroskeptinen oikeisto kuitenkin tässä pelaa omaa pelejään ja Sinn Fein ei tähän peliin lähde. Kiitos. Buenas Kiitoksia, hyvää iltaa. Kiitoksia puhemies. Viime viikolla sadat kansalliset menivät Koenkaan Villeri Kaidniasin vastustamaan ydinjäteen varaston rakentamista. Minä olen tehnyt ehdotuksia Euroopan komissiolle ja on tunnustettu, että kyseinen hanke ei ole täyttänyt Euratom-sopimuksen vaatimia ennakkoehtoja ydinturvaa viranomaisen teknikot ovat todenneet, että siellä on julkaistu kertomuksia, joista ei voida olla yhtä mieltä. Edelleen sijoin, sijaintia eivät asiantuntijat pidä asianmukaisena, mutta kuitenkin Espanjan hallitus edelleen väkisin haluaisi Villardekan ja siinä tällaisen säilytäpaikan välittämättä kansalaisista. Onko kastia myös Euroopassa? Voidaanko tällainen korkea riskinen varastointi tänne rakentaa ilman, että Eurooppa puuttuu siihen kasteliin, haluaa, että sitä kunnioitetaan ja, ja se ei halua, että siitä tulee sellainen kaatopaikka, jota kukaan ei halua. Batten. Kiitoksia sitten edustaja Batten. Of the European Court of Justice. Yhteisen tuomioistuin on päättänyt tässä ei voi karkottaa romanialaisia ja hunkarilaisia omiin maihinsa, paitsi jos voidaan osoittaa, että siellä vankiloissa on kunnolliset olot. Jos ei voida lähettää kansalaisia omien maidensa vankiloihin, niin ei britti ainakaan voi näihin samoihin vankiloihin lähettää. Eurooppalaisen pidätysmääräyksen brittiuhrit ovat kärsineet Kreikassa, Espanjassa ja Unkarissa epäinhimillisissä oloissa. Nyt otan yhteyttä sisäministerin ja pyrin esittämään, että brittikansalaisia ei enää luovuteta EUn jäsenvaltioihin, jossa voidaan ajatella, että vankilat ovat epäinhimillisiä. Useimmat tällaisia ovat. Meidän on huolehdittava siitä, että saadaan suojelua omille kansalaisillemme oman lainsäädännön kautta. Ja tämä onnistuu ainoastaan Euroopan unionin ulkopuolella. Senior Sonneborn. Kiitoksia sitten edustaja Sonneborn. Kiitos paljon puhemies. Hyvät kollegat. Me olemme jälleen kuulleet Erdoganin toimista – Tällä kertaa on puhuttu Dresdenin symfoniorkesterin konsertin perumisesta aiheena armenialaisten kansanmurha. Sieltä on haluttu nyt sensuroida osia ja välttää kansanmurha-sanan käyttöä. Kulttuurivaliokunnan jäsenenä haluaisin tehdä ehdotuksen. Ehdottaisin Dresdenin filharmonikoille, että kansan, genocide-sana otetaan sieltä pois, kansanmurha meille saksalaisille ihan tuttu sana. Kuitenkin olen ällistynyt siitä, että Turkki täällä pääsee päättämään asioistamme. Haluaisin nyt varoitella Turkin hallitusta – ja toimista. Ajatellaan vaikka kurdien asemaa tällä hetkellä. Meidän pitäisi ajatella sitä, pitääkö meidän antaa tämä siirtolaistehtävä jollekin muulle kuin turkkilaisille. Kiitos. Puhemies, nopean turvallisen internetin käyttöönotto on digitaalisen agendan keskiössä. On selvää, että edistystä on jo saatu, kun saatavuutta halutaan parantaa ja hintoja tehdä kilpailukykyisemmäksi, mutta edelleenkin kuulemme paljon asiakkaiden valituksia siitä, että mainostetun nopeuden ja toisaalta todellisen nopeuden välillä on huomattava kuilu. Ihmiset maksavat tietystä nopeudesta ja saavatkin hyötyä vain kolmanneksesta Palvelun tarjoajien on tiedotettava asiakkaille todellisista nopeuksista. Toki nyt on otettu askel oikeaan suuntaan, mutta täytyy varmistaa myös komissiossa ja neuvostossa se, että se mistä on sovittu, niin myös pätee. Internet on aivan välttämätön nykypäiväis- jokapäiväisellä elämällämme. Sen takia tarvitaan kuluttajan suojaa internet-asioissa entistä enemmän. Verkkovierailumaksut poistetaan ensi vuonna ja tämän edistyksen täytyy jatkua myös tällä alalla. Tisztelt elnök úr, tavaly november óta a román Marius Bodnári... Puhemies, Marius Bodnari on romanialainen perhe, on marraskuusta asti joutunut kauheisiin ongelmiin ja tämä on aiheuttanut eh, hämmennystä Romaniassa ja kansainvälisesti. Norma, Norja käyttää aivan inkvisiittorimenetelmiä. Tämä perhe ei muka olisi sopiva kasvattamaan lapsiaan, vaikka heitä kasvataan eh, uskonnollisten ja moraalien moraalisten sääntöjen mukaisesti. Heidät, heidät, heidät kaapattiin vanhemmiltaan ja annettiin toiselle vanhemmilla. On aivan selvää, että Norjan viranomaiset ovat tulkineet väärin lasten suojaa ja rikkoneet vanhempien oikeuksia ja perhe, perheelämää. Ja he ovat brutaalisti todella rikkoneet tätä tilannetta. Ja lapsi on Jumalan lahja. Euroopan parlamentin on ryhdyttävä tällaisiin kristillisyyden vastaisiin käytäntöihin Norjassa. On ryhdyttävä toimia, jotta voidaan auttaa Bodnarion perheen jälleen yhdistämistä. Rasmulkova. Rasmulkova. Tusk a Schulz. Keď Kiitos puhemies. Kun Brysselin matkustaa, niin varmasti, kuten valtioiden päämiehet, niin Juncker, Tusk ja Schulz varmasti käyttävät myös erityislentoja. Toivoisin, että lentäisitte kaikki kuten normaalit matkustajat. Postitaan autosta, kuljetaan kaikki käytävät, sitten on aseistettuja sotilaita, käydään turvatarkastuksen läpi. Tekee mieli luultavasti itkeä ja kysytään, halusimmeko todella tämänlaista Eurooppaa – Tällainen tunne tuhansilla ihmisillä on päivittäin, kun lentävät Brysselistä. Tämä on vain yksi esimerkki. Nämä ihmiset eivät paljon voi tehdä, mutta herrat Juncker, Tusk ja Schulz voivat jotain tehdä. Toivon, että huolehditaan siitä, että Syyriasta, Libyasta ja muualta köyhistä Afrikan maista ihmisten ei tarvitse enää paeta näistä maista, koska EUn ulkopolitiikka ei paranna pakolaisten asemaa, vaan tukea liikkeitä panie przewodniczący. Ostatnio o Władimirze... Puhemies. Olemme kuulleet presidentti Putinin puhuvan ja aiheena oli se, miten Euroopan unioni muuttuu. Kun Venäjä esimerkiksi toimii niin, että Krimin tatareista päästäisiin eroon, niin sitten Ranska kutsuu Venäjän presidentin eh, viralliselle valtiovierailulle Ranskaan. Tämä kutsu ei ole pelkästään osoitus perinteestä, joka jatkuu, vaan kyse on myös osoituksesta, suunnanosoituksesta, mihin Euroopan unioni on nyt menossa. Gracias. Señora... Kiitoksia sitten edustaja Haakin. Thank you, Chair. Kiitos puhemies. Puheenjohtaja Juncker on sanonut, että samasta työstä samassa paikassa maksettava sama palkka. Näin sanoo komission sen tai se myös useimmat Euroopan kansalaiset uskoisivat, että sama palkkaperiaate toimii EU:ssa. Irlannissa kuitenkin meillä on syrjivä kahtalainen järjestelmä lääkäreiden ja opettajien osalta. Heille maksetaan erilaista palkkaa. Yksi opettaja otti minun yhteyttä sähköpostitse ja sanoi, että niille, jotka lähtivät helmikuun 2015 jälkeen, he 40 vuoden uran aikana ansaitsevat 20 000 vähemmän kuin aikaisemmin aloittaneet. Kirjoitin komission ja palkkaluokkien liittyviä sääntöjä ei ole, mutta tällaiset syrjivät palkkaluokat vaikuttavat siihen, että Irlannissa samasta työstä ei saada koko uran aikana samaa palkkaa. Miten tällaiselle, joka uran aikana ansaitsee 220 000 vähemmän euroa. Miten voidaan sanoa, että sama palkkaisuus on taattu eu oikeuden mukaan? En näin ei voida sanoa. Tähän asiaan on puututtava. Boylan. Kiitoksia edustaja Boylan. Thank you, chair. Um... Kiitos puhemies. Mary Boyle, Irlannin pisimpään kadoksissa ollut lapsi. 77 vuonna Mary 6-vuotiaana katosi ja miehet, joiden katsotaan olevan vastuussa hänen katoamisestaan, asuvat edelleenkin alkuperäisessä yhteisössään ja heitä ei ole koskaan kuulusteltu. Edelleenkin tässä tapauksessa poliitikko on pitänyt puheenvuoron ja tämä johti poliisin peittelyyn pahimmillaan Irlannissa. Merin kaksoissisar oli vieraanamme tässä parlamentissakin aika sitten artikla 2 perusoikeuskirjasta takaa oikeuden elämään. Kuusi-vuotias Mary ei tätä oikeutta saanut hyväkseen. Artiklassa 20 taataan oikeus tasa-arvoisuuteen. Meriltä vietiin tämäkin oikeus. Tähän päivään mennessä Merin kuolin, kuolemaa ei ole tutkittu, ei virallista tutkimusta, vaikkakin oikeudellinen tiimi tästä pyynnön esitti. Sitä ei ole myöskään Irlannin parlamentissa keskusteltu ja sen takia minun on nyt pakko nostaa tämä asia esille täällä tänään. Kuusi-vuotias Mary on tullut Irlannin hallituksen pettämäksi. Rikabras. Kiitoksia sitten Terri Gracias. Jotta voidaan täyttää tämä vaje vuoden vuonna 2016 komission mukaan viime viikolla Espanjan valtiovarainministeri pyysi, että autonomiset alueet ottaisivat kantaakseen ri, ri, ri, tarpeelliset leikkaukset. Tämä on epäoikeudenmukaista alueiden kannalta. Autonomiset alueet käyttävät, lähes, käyttävät puolet sosiaalista kustannuksista Kataloniassa. Yli 70 prosenttia budjetista on näitä kuluja varten. Leikkaukset kostaisivat, maksaisivat miljardi euroa Katalonian ikään kuin kaikki ankilat ja suljettaisiin ne kolme suurta sairaalaa ja vielä hallintorakennuksiakin. Toki tarvitaan tasapainoisia tilejä, mutta ei voida hyväksyä lisää leikkauksia koulutuksen, terveydenhoitoon tai sosiaalipalveluihin. Miksi, komissio, miksi Miksi Espanjan hallitus ei laske puolustuskustannuksia, jotka ovat nyt jo yli prosentti BKT? Onko mitään järkeä, että kulttuuriministeriö selitetään, jos autonomisilla alueilla on kuitenkin toimivalta tällä ala-alueella? Kiitoksia puhemies. Kiitoksia edustaja Terri Kavras, sitten Korvin Mikke. Dziś oburzamy się, gdy Turcja przesłuchuje i przetrzymuje. Kun Turkki on pidättänyt Ebru Umarin, journalistin, jota syytetään Erdoganin loukkaamisesta, kunnian loukkaamisesta. Tietenkään Erdogania ei saa loukata, mutta Turkki on ilmoittanut, että äh, siellä taistellaan turkkivihaa vastaan. Miksi Saksan hallitus sitten äh, suostuu tällaisiin syytöksiin? Eikö se toimita riippumattomasti? syytteenlaitoksessa. Saksan syyttäjille ei annettu ohjetta äh, kritisoida Puolan presidenttiä Tagi Saitunissa. Todettiin, että tilanne on perustuslain vastainen, mutta miksi sitten puhemies Schulz poisti salaista henkilön, joka äh, siteerasi arabi historian tutkija. EU täytyy tuhota tältä perusteelta. Gracias. Kiitoksia. Edustaja McAllister. Mr. President, Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat. Kävin Belgradissa sunnuntaina tutustumassa Serbian parlamenttivaaleihin. Tämä on tärkeä viesti, että suuri enemmistö Serbian kansalaisista äänesti Eurooppa-myönteisestä tulevaisuudesta. Uudistusagenda ja rakentava lähestymistapa naapurimaihin on mahdollistanut merkittävän edistyksen alueellisessa yhteistyössä ja läheisissä suhteissa EU-hun. Serbia voi nyt keskittyä siihen, että täytäntöönpannan talousuudistuksia, vahvistetaan oikeuslaitosta, jul- uudistetaan julkishallintoa – Johon huolehditaan tiedotusvälineiden vapaudesta. Euroopalla on haasteita edessä ja Serbia voi olla mukana luomassa mantereemme tulevaisuutta. Serbian auttamiseksi Eurooppa-tiellä minä uskon, että luvut 23 ja 24 on avattava. Ne liittyvät oikeuteen, vapauteen, turvallisuuteen ja ilmaisunvapauteen. Ne pitäisi avata mahdollisimman pian. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavan edustaja Gill. Uh, I, like 30 million Sikhs, minä, kuten 30 miljoonaa sikhiä ja kaikkialla maailmassa, olin järkyttynyt terroristi-iskusta, joka kohdistui äh, Gudvarassa, Essenissä, German, Saksassa viime viikolla. Ainoana eurooppalaisen sikh edustajana tuomitsen tämän hirveän iskun ja tarjoan sympatiaani ja osanottoani tähän, tämän uhreille mitään, mikään uskonto, mikään yhteisö ei pitäisi jäädä tällaisen iskun kohtaaksi. On täysin käsittämätöntä, miksi radikalisoidut nuoret haluaisivat iskeä uskonnon harjoituspaikkoihin, joissa kuitenkin suojellaan kodittomia ja annetaan ruokaa nälkäisille. No, varmaankin syy on vain epäluottamus keskuudessamme on elintärkeää että Saksan viranomaiset toimivat nopeasti ja eh, vievät eh, oikeuteen nämä tekijät niin, että eh, lohdutetaan Essenin, sikhejä ja kaikkialla Euroopassa myöskin niin, että heihin kohdistuvat uhat otetaan aivan yhtä vakavasti kuin kaikki kauheudet, joita Euroopassa tapahtuu. Kiitoksia. Senor Pime- Kiitoksia sitten edustaja Pimenta Lopez. Obrigado, senhor presidente. Amerikka, Latina e Kiitos puhemies. Latinalainen Amerikka ja Karibian alue ovat nyt hyvin vaikeissa, vaikeassa tilanteessa. Täytyy muistaa Kuuban tilanne ja saarto. Toivottavasti neuvostossa päästään yhteisestä kannasta eteenpäin ja Kolumbian rauhanprosessi etenee, vaikkakaan Euroopan unioni ei tähän juurikaan osallistu, kun Farkia ei ole poistettu tältä terroristilistalta. Edelleenkin kapitalistit puuttuvat Etelä-Amerikassa demokratian toimintaan ja tämä johtaa epävakauteen. Näin on käynyt Venezuelassa ja Brasiliassa. Lopuksi haluan osoittaa solidarisuutta kudun ihmisille, jotka kokevat järkyttävää katastrofia maanjäristyksen seurauksena. Se johti lukuisiin uhreihin ja se johtaa myös siihen, että täytyy antaa humanitaarista tukea maalle. Senior Post... Kiitoksia edustaja Pospisil. Děkuji pěkně, pane předsedo. Já svůj příspěvek mám podobný jako pan... Kiitos, puhemies. Haluaisin puhua samantyyppisesti kuin Stefan on nähtävä, miten vakava ongelma liittyy tuliaseen direktiiviin Minulla olisi kysymys komission jäsenelle. Mikä on komissio puuttua tähän hyvin arkaluontoiseen kysymykseen? Nyt olisi ymmärrettävä, että tyytymättömyyttä on jäsenvaltioissa hyvin paljon, esimerkiksi Tsekin tasavallassa. Tsekin parlamentti vastusti tätä ehdotettua direktiiviä, joten pyytäisin, että Euroopan komissio pohtisi uudestaan sitä, ovatko kaikki direktiivin määräykset välttämättömiä terrorismin vastaisessa taistelussa. Pyytäisin, että sieltä poistettaisiin sellaiset määräykset, jotka haittavat niitä, joilla laillisesti aseita on. Señor Buda. Edustaja Buda președinte doresc să atrag atenția. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiinnittää huomioon hyvin vaaralliseen ilmiöön, jota tapahtuu Itä-Euroopassa, erityisesti Romaniassa. Kyseessä on maatalousmaan kaappaaminen sijoittajiksi naamioituneiden keinottelijoiden taholta ovat ulkomaalaisia hintoja. Hinnat ovat alhaisia verrattuna muihin maihin miljoonia hehtaar, siis tuhansia hehtaareja maatalousmaata kaapata näin ja niitä käytetään muihin tar- tarkoituksiin. Työttömyys kasvaa ja pienet tilat ja keskisuuret tilat katoavat. Tämä johtuu lähinnä siitä, että maatalous maa, maa ei ole virallisesti viljeltyä. Kuitenkin pyydetään tukia EUlta, vaikkei mitään viljelyä harjoitettakaan näillä mailla. Euroopan komission on puututtava. Tämä on sietämätön tilanne koko Euroopan unionille. Hoski. Kiitoksia edustaja Jehovski. Vážený pane předsedající, jako vždycky jsem... Puhemies. Minä olen tavalliseen tapaan viimeisenä puhujana, mutta aiheeni on hyvin tärkeä. Usein me unohdamme tämän aiheen silloin, kun keskustelemme maahanmuutosta, mutta minusta aihe on hyvin tärkeä. Nimittäin kyse on pakolaisten psykologisesta terveydestä. Ihmiset pakenevat sota-alueilta, sotakäyviltä seuduilta. He ovat nähneet kuolemaa, tapamista. Assadin valtakoneisto on heitä sortanut ja nyt heidät altistetaan lisätraumalle, kun he tulevat Eurooppaan. Tästä syystä haluankin vedota teihin komission jäsen. Tehän olette ainut täällä, joka on vielä paikalla. Meidän tulisi lopettaa hyödyttömät keskustelut esimerkiksi kiintiöistä ja keskittyä todellisiin ongelmiin ja tärkeisiin kysymyksiin. Yksi näistä tärkeistä kysymyksistä on maahanmuuttajien integraatio. Kiitoksia. No niin, seuraavan kerran kokoonnumme huomenna torstaina kello 8.30 alkaen 13.30 asti. Esityslista on muutettu, se on saatavilla Euroopan parlamentin verkkosivuilla. Haluaisin nyt kiittää komission jäsentä läsnäolosta ja puheenvuoroista. Kiitän tietenkin myös jäseniä. Haluaisin kiittää myös